on varojen käyttöönotto Volvosta ja Mark Haimans. Herra Böge, saatte neljäksi minuutiksi puheenvuoron, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Todellakin äh, keskustelemme tänään jälleen kerran ehdotuksesta, joka liittyy Euroopan globalisaation rahaston käyttöönotosta. Äh, ja tällaisia mietintöjä tulee yhä nopeammin. Tällä kertaa kyse on hakemuksista Ruotsista ja Itävallasta, jotka liittyvät äh, autoteollisuuden äh, irtisanomisiin ja Alankomaissa myöskin rakennusteollisuuden irtisanomisiin. Haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että tämä rahasto, äh, sen, siinä on noin 500 miljoonaa euroa vuodessa ja sen tarkoituksena on auttaa työntekijöitä, jotka ovat tai joihin maailmantalouden kriisi on vaikuttanut. Ja Heitä on tarkoitus auttaa esimerkiksi kouluttamalla heitä, antamalla lisäkoulutusta, jatkokoulutusta ja myöskin mahdollisuus saada uusi työpaikka. Tässä yhteydessä meille on myöskin tärkeää painottaa aivan yleisesti, että tulevaisuudessa teemme yksittäisiä tai jos meillä, on, meillä pitäisi olla yksittäisiä ehdotuksia eikä niinkään tällaisia paketteja globalisaatiorahaston käyttöönotosta, äh, niin kuin nyt tässä toivottavasti viime, viimeisen kerran kävi. Ja viittaamme vielä myöskin siihen, että äh, me e- globalisaatiorahaston tuen ei ole tarkoitus korvata sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat yritysten velvollisuuksien alla esimerkiksi kun yrityks, yrityks, yrityksessä tapahtuu jälleenrakentamista. Tämä on kriittinen asia e, ja varmastikin työ, työllisyysvaliokunta myöskin pitää huolen siitä, että näitä määrärahoja siirretään, koska Euroopan globalisaation rahasto on aivan erityinen väline, jolla on omat tavoitteet ja myöskin omat määräajat. No, tässä näissä kolmessa tarkistuksessa kyse on siitä, tai puhutaan 15,9 miljoonasta eurosta. Tuen tässä Ruotsin ja Alankomaiden tarkistusta siitä, tai tuen sitä, että kyse on siis yrityksestä, jossa neljän kuukauden aikana irtisanottu 500, korkeintaan 500 henkilöä, ja Itävallan kohdalla 500 irtisanomista yhdeksän kuukauden aikana ja tämä siis tarkoittaa nimenomaan PK-yrityksiä. Tämä Ruotsin, tämä, tässä kyse on yli kuudesta tuhannesta irtisanomisesta Volvossa. 9,8 miljoonaa euroa on tässä Ruotsi hakenut. Itävallan hakemus, kyse on 44 irtisanomisesta yhdeksässä yrityksessä, jossa tarkoituksena on siis antaa rahoitusta globalisaation rahastosta. Ja tämä Alankomaiden so- hakemus 570 irtisanomista yhdessä yrityksessä ja tässä tarkoituksena on antaa tukea yhteensä 386 000 euroa. Ja komission arvion jälkeen nämä hakemukset ovat kriteerien mukaisia, hakukriteerien mukaisia. Ja haluan tässä kuitenkin viitata vielä siihen, että työllisyysvaliokunta, niin kuin menettelyssä on sovittu, ennen budjettivaliokunnan päätöstä antaa lausunnon ja myöskin katsoo tarkasti yksityiskohtia. Esimerkiksi tässä Ruotsin tapauksessa varmistetaan, että tästä näistä 4600 ja niin poispäin, vain 1500 saa apua ja Haimansin tapauksessa voidaan huomata, että tässä on 400 irtisanomista tapahtunut ja siellä on irtisanottu lähinnä ihmisiä, joilla on ollut määräaikainen suhde, eh, työsuhde. Joten aina tällaisia yksittäisiä kysymyksiä nousee esille, joita oikeasti voidaan esittää, mutta kuitenkin meidän pitäisi näyttää vihreää valoa näiden varojen vapauttamiseen. Kiitoksia. Ευχαριστώ τον εισηγητή εξ ονόματος της Επιτροπής, ο κύριος Σπίτλα. Κύριε Επίτροπε, έχει το λόγο. Kiitoksia sitten herra Spiidla komissiosta, olkaa hyvä. Předo, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu. Rád bych... Hyvä puheenjohtaja, hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin, haluaisin kertoa, että tämän ehdotuksen tarkoituksena on saada varoja, jotta voitaisiin vastata työttömyyteen tai siihen, että ihmisiä irtisanotaan, esimerkiksi nyt näissä tapauksissa Ruotsissa, Itävallassa ja Hollannissa. Esittelijä, teidän olette esittäneet tukeanne, mutta esittäneet monia kommentteja, jotka liittyvät budjettiin. Olen voinut keskustella niistä jo aikaisemminkin ja haluaisin vielä ottaa niitä esille tänään. Ensimmäinen koskee rahoituslähdettä. Ja muistutatte, että sosiaali, Euroopan sosiaalirahaston ei pitäisi olla ainoa taho, josta tällaista sosiaalista rahoitusta tulee. Euroopan globalisaatio rahasto on tietty instrumentti, jolla ei ole omia varoja, vaan nämä rahat pitää, varat pitää saada jostain, siirtää sinne jostain. Eli meidän pitää katsoa, mitä varoja siihen, siihen voidaan käyttää, ja budjettiviranomaisen täytyy ehdottaa sitä, että nämä varat voidaan vapauttaa budjettimuutoksen kautta. ja näin tehdään tarpeen vaatiessa. On totta, että Euroopan sosiaalirahasto on tähän mennessä ollut päärahoituslähde, ei vain sen takia, että se on samantyyppinen luonteeltaan. Ja toinen tärkeä syy on se, että siellä on paljon varoja käytössä. 2009 varoja oli käytössä lähes miljardi maksumääräyksinä. Ja mitä sitten tulee itse maksuihin Euroopan globalisaatiorahastosta? 53 miljoonaa vuonna 2009. joka on pieni osa siitä, mitä sosiaalirahastolla oli käytössään. Eli hyvät naiset ja herrat, tähän mennessä se menettelytapa, jota olemme käyttäneet, joka vaikuttaa käyttökelpoiselta ja loogiselta, ei ole haitanut mitenkään tai hidastanut sitä, miten voidaan panna Euroopan sosiaalirahaston tavoitteita. Kuitenkin olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy diversifioida näitä maksulähteitä. Ja voitte olla vakuuttuneita siitä, että komissio kiinnittää tähän asiaan huomiota. Toivon, että tulevaisuudessa voimme esitellä teille enemmän vaihtoehtoja. Sitten toinen esille ottamanne asia ei liity pelkästään budjettiin, vaan enemmänkin päätöksentekomenettelyyn. Ja pyydätte, että komissio tekisi ehdotuksia, jotka liittyvät siihen, miten saataisiin mobilisoitua Euroopan globalisaatiorahasto rahastoasioita erillisessä asiakirjassa. Komissio on hyvin tietoinen siitä, mitä etuja tällainen menettely toisi tullessaan. Esimerkiksi sillä voitaisiin välttää se, että tulisi tällaisia äh, salaisia äh, sopimuksia. Tässä äh, voitaisiinko tähän suuntaan sitten mennä. Olisi hyvä, että hallinto olisi selkeämpi, mutta jos katsotaan sisältöä ja poliittisia näkökulmia, niin ne johdattavat meitä siihen tilanteeseen, että on parempi toimia tapauskohtaisesti – ja näin komission tarkoituksena onkin toimia jatkossakin. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia huomiostanne. Kiitoksia komission jäsen. EPPn puolesta herra Van Nistelrooy. Kiitos puhemies. Toimenpiteet, jotka koskevat globalisaatiorahastoa, ovat erityisiä toimia ja kaiken tarkoituksena on kerrankin <clears throat> siirtyä sanojen tasolta käytännön toimintaan. Ajattelen tässä erityisesti Heimants yritystä, rakennusalan yritystä, josta on yli 500 henkilöä irtisanottua. Myöskin muissa maissa on vastaavia tilanteita ja siksi tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä. Rakennusalan yksi kärsineimmistä massa irtisanomisista eniten kärsineistä aloista Euroopan unionissa ja siksi on toimittava sillä tavoin, että muutenkin kriisin yhteydessä ihmisten ollessa vaikeuksissa heitä on tuettava ei saada äh, haaskata äh, voimavaroja äh, tällä tavoin. Meidän on saatava työvoima uudelleen käyttöön. Siksi Heimans onkin tehnyt säilyttävän päätöksen. Alue, alueelliset viranomaiset ja myöskin työministeri Hollannissa ovat tehneet kaikkensa, jotta oltaisiin saatu selville, miten rakennusalaa pystytään elvyttämään ja työpaikkoja säilyttämään ylipäätään äh, toiminnan on oltava äh, tehokasta myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Varsinkin äh, kun ajattelee Kööpenhaminan huippukokousta, joka on tällä hetkellä meneillään. Siellä on kiinnitetty erityisesti huomiota muun muassa rakennusalan ja liikenteen päästöihin ja mukana tuomi ongelmiin. Alueelliset varat ovat olleet avuksi Hollannin tilanteen ratkaisussa, mutta toivon kuitenkin, että Euroopan parlamentti pystyy myöskin omasta puolestaan tarjoamaan lisätukea. Heimans yritys on aina toiminut laadukkaasti ja pitkällä tähtäimellä ja siksi mielestäni heidän ehdotustaan pitäisi tukea. Darden ja Seuraavaksi herra Darden, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Chers Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Globalisaatiorahastoa on, ollaan käyttämässä yhä enemmän ja luonnollisesti talouskriisi on tämän taustana. Kriisi on vaikuttanut eurooppalaiseen yritystoimintaan ja niin kuin täällä on nyt puheena, autoteollisuus ja rakennusteollisuus ovat tästä paljon kärsineet asetuksen äh, revisointi äh, on äh, paikallaan, koska globalisaatiorahaston perustamisen yhteydessä tilanne oli toisenlainen. Ei ole pystytty löytämään myönteisiä ratkaisuja ja, ja ratkaisuavaimia tämänhetkiseen tilanteeseen. Me tarvitsemme pol- poliittisesti laadukkaita ratkaisuja, jotta voimme tukea kansalaisia. Tämä on tärkeää, jos tutustuu herra Böken mietintöön ja, ja siihen, miten hän peräänkuuluttaa tehokasta toimintaa ja kohdennettua toimintaa. Myöskin muita rahoituslähteitä olisi löydettävä. Sosiaalirahaston käyttö ei riitä. Olisi paras saada aikaiseksi omat erilliset maksut, eikä sillä tavoin, että varoja siirretään toisista rahastoista – Tätä kuitenkin nyt odotellaan sekä neuvostolta että komissiolta. Toivon, että hyvää tahtoa löytyy, koska globalisaatiorahaston hyödyllisyys on ilmeistä ja, ja Euroopan parlamentin toiminta on ollut tässä kaikessa myöskin tukena. Kiitoksia edustaja Harkin, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Euroopan globalisaatiorahasto on solidarisuuden osoitus sellaisille työntekijöille, jotka menettävät työpaikkansa, kun on tapahtunut suuria rakennemuutoksia. Tämän parlamentin jäsenenä voimme olla jo, jokseenkin tyytyväisiä siitä, että voimme vaikuttaa siihen, että helpotamme olosuhteita näille, jotka kohtavat näitä ihmisiä, jotta he saavat myöskin toivoa tulevaisuutta ajatellen. Kuitenkin meidän ei pitäisi kuitenkaan ainoastaan hyväksyä tämä rahastoa. Meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme ensinnäkin taata, että kaikki kriteerit otetaan huomioon, mutta että myöskin teemme kaikkemme, jotta voimme varmistaa sen, että globalisaatio rahasto antaa lisäarvoa. Yksi asia, jonka työllisyysvaliokunta otti esille, on se, että jäsenvaltioiden toimenpiteet eivät voi estää muita toimenpiteitä. Me tarvitsemme enemmän kuin vakuutuksen sille, että näin on täytyy voida osoittaa, että näin on, koska tämä auttaa varmistamaan sen, että tästä saadaan lisäarvoa, josta puhuin. Myöskin lisäarvo tulee siitä tosiasiasta, että rahasto ei korvaa toimenpiteitä, jotka ovat yritysten vastuulla, vaan se on mukana tässä. Ja kun me arvioimme rahaston lisäarvoa 2007-2013, niin mielestäni tämä pitäisi olla jatkuva prosessi ja meidän pitäisi toimia tässä. Toinen asia, josta olen myöskin hiukan huolissani, on naisten ja miesten tasa-arvon täytäntöönpano raston puitteissa. Kun katsoin eh, näitä kolmea ohjelmaa ja sukupuolijakaumaa, niin 91 prosenttia, 72 ja 79 prosenttia oli miehiä. Katsoin muitakin ohjelmia, joita olemme rahoittaneet ennen tätä, ja näyttää siltä, että on olemassa jotakin viitteitä siitä, että rahasto menee, rahastosta menemään rahaa mieshakijoille. No, ehkä tämä on jokin tilanne, jossa syystä tai toisesta suurin osa hakijoista on ollut miehiä, mutta meidän täytyy kuitenkin tarkasti arvioida kaikki hakemukset, koska on äärimmäisen tärkeää, että apua annetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Kiitos. Kirja Cornelissen ja δύο λεπτά. Herra Cornelissen, äh, Rova Cornelissen, kaksi minuuttia. Dat wij kunnen instemmen met de inzet. Arvoisa puhemies, lienemme samaa mieltä siitä, että tämän rahaston äh, käyttö on äärimmäisen myönteinen asia ja kaikki esitetyt kolme pyytöä ovat myöskin äh, vastauksen arvoisia, koska meillä on äh, ylimääräistä äh, rahaa, on selvää, että sitä kannattaa käyttää. Äh, globalisaatiorahastoon liittyy kuitenkin suuri puute. Tällä hetkellä me äh, pyrimme näkemään Euroopan työllisyystilanteen ja taloustilanteen myöntäisenä, mutta se edellyttää kuitenkin tiukkaa poliittista toimintaa. En tue niitä toimia, joita Euroopan komissio on hahmotellut. Mielestäni meidän pitäisi panostaa enemmänkin pitkän tähtäimen toimintaan. Joka tapauksessa kannattaa käyttää tämänhetkisen, tämänhetkiset mahdollisuudet hyväksi ja, ja tätä kautta antaa potkua talouden elvytykselle ja, ja luoda, luoda työpaikkoja ja säilyttää työpaikkoja. Se on kysymys, kun pyrimme kamppailemaan lamaa ja talousongelmia vastaan. On selvää, että on tehtävä selkeitä valintoja ja jos haluamme työllistää ihmiset ja säilyttää ihmisten työpaikat tällaisilla avainaloilla, on otettava suunta kohti tämän ehdotuksen mukana tuomaan ratkaisua. Herra Faimon, yksi minuutti. o Hyvät naiset ja herrat, me käymme nyt keskustelua siitä rahasta, jota Euroopan globalisaatiorahastosta EGRstä pitäisi käyttää ja lähdetäänkö sitä Itävaltaan, Ruotsiin, Hollantiin, jotka ovat rahaa hakeneet auto- ja rakennusteollisuuden työttömyystilanteiden takia tai irtisanomisten takia. Olemme tämän tyyppisiä pyyntöjä aikaisemminkin käsitelleetkin, mutta tällaisia menettelyjä ei pitäisi jatkaa, koska tämä ei ole reilua. Jos ajatellaan globalisaatiota, ja kilpail- se, miten kilpailijat vaikuttavat, niin se vaikuttaa kaikkiin työntekijöihin, kaikkiin työnantajiin myös PK-yrityksissä. Ja tämän asian takia joka päivä monia työpaikkoja häviää ja monia taas luodaan. Ja tämän tyyppinen tuki Euroopan unionilta, niin sitä saavat vain suuret yritykset, joissa irtisanomisia tapahtuu paljon. Mutta pienet työnantajat eivät tällaisia pyyntöjä voi esittää tai hakemuksia esittää. Eli tämä ei ole tasa-arvoista sen takia. Sitten toinen argumentti on se, että tämä menettely, tämä, tällaiset asiat pitäisi mielestäni ratkaista kansallisella tasolla, jossa on informaatiota ja resursseja niiden hoitamiseen. Herra Portas, minun. Kiitos puhemies. Me haluamme tarjoa, tarjota tukea kaikille irtisanotuille työntekijöille Hollannissa, Itävallassa ja Ruotsissa. Tämä globaali saatiorahaston käyttö on kuitenkin toteutettava tehokkaasti ja tasapuolisesti. Joka tapauksessa 16 000 työntekijää on irtisanottu viime aikoina ja, ja tämä on ainoastaan pisara meressä, jos ajattelemme sitä, että olemme lohkaisemassa ainoastaan pientä palaa kakusta. Ruotsin autoteollisuutta on jo muutoinkin tuettu ja sama koskee myöskin Itävallan rakennusalaa. Jos ajattelee vaikkapa äh, Portugalin tekstiiliteollisuutta, äh, jossa ihmisten keskipalkka on paljon alhaisempi kuin esimerkiksi äh, Katalonian alueella – Siksi haluaisinkin painottaa tasa-arvoista kohtelua, koska emme voi hyväksyä sitä, että globalisointirahastoa käytetään eriarvoisesti ja sillä tavoin, että rikkaat maat saavat sitä enemmän hyötyä kuin köyhemmät maat. Edustaja Andreasen, kaksi minuuttia. The European Union has set up budgetary instruments to... Hyvä, puheenjohtaja, hyvä puhemies. Äh, meillä on tällainen instrumentti, jolla autetaan äh, irtisanottuja äh, työntekijöitä, kun maailmankauppa muuttuu. Monet ovat jo, monet, moniin on näin siis Euroopan unioni vaikuttanut välittömästi tai välillisesti jos tuetaan niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tietyillä teollisuuden aloilla, ei kuitenkaan ratkaise ongelmia kyseisellä teollisuuden alalla, eikä myöskään anna mahdollisuuksia vaihtoehtoisille teollisuuden aloille. Eli tämä on vain ö, veronmaksajan varojen tuhlausta. Jos todella haluttaisiin saada Eurooppa kriisistä ulos, pitäisi ö, investoida kriisin syihin. Mutta nyt kyseessä on hyvän tekeväisyys, jolla pyritään pelastamaan köyhiä. Tietysti tämä tukee niitä, joita tämä asia koskee. Mutta jos ajatellaan tätä päätöslauselmaa ja sen äänestämistä, niin ei kuitenkaan tästä tule esille se, kuinka suuri soveltamisala tällä tuella on, kuinka monta yritystä se kattaa ja teollisuuden alaa. Ja tämä raportti myöskin kehottaa siihen, että tukia maksettaisiin pikaisemmin, mutta ei kuitenkaan oteta esille sitä, että oikeassa tarkoituksessa oikeat henkilöt nämä varat saavat. Raportti ei myöskään puhu monitoroinnista, joka olisi säännöllistä. Jos ajatellaan 2007-2013 rahoituspuitteistoa, se on siellä vain yleisesti. Eli tässä nyt puhutaan veromaksajien rahoista. Monet veronmaksajatkin ovat menettäneet työpaikkansa eivätkä minkälaista tukea saa. Monilla on vakavia taloudellisia ongelmia Kuinka voimme tällä tavalla heidän verovarvojaan käsitellä? En halua hyväksyä tätä päätöslauselmaa ja toivon, että olette kanssani samaa mieltä. Rova Bertman, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat. Euroopan unionilla on globalisaation rahaston kautta budjettiväline, joka vaikuttaa mutta jolla voidaan tukea työntekijöitä talouskriisin aikana. Myöskin minun kotimaassani on ihmisiä, joita tämä auttaa. Olen jo usean otteeseen viitannut siihen, että globalisaation rahasto on sellainen, että sitä ei saa käsittää väärin, vaan se täytyy tukea kyseessä olevia ihmisiä. Tästä syystä Puola myöskin valvontamekanismeja toivon, että Stajamarkista saataisiin edistymiskertomuksia näitä tarvitaan siellä, missä yhteiskunta tarvitsee eniten apua. Tämä on Euroopan unionin positiivinen, positiivinen tapa osoittaa, että se välittää kansalaisistaan. Kiitos. Nyt sitten seuraavat puhujat. Herra Ryby, kaksi minuuttia. Arvoisa komission jäsen, hyvä puheenjohtaja, olen iloinen siitä, että me keskustelemme tänään siitä, miten globaali kriisi ja työttömyys voidaan, miten niitä vastaan voidaan taistella. Kyse on monista yrityksistä, joilla on liian vähän tilauksia ja tästä syystä myöskään liikevaihtoa ei ole. Näin ollen myöskin likviditeetti katoaa. Minä kiitän siitä, että tässä nyt on asetettu äh, tärkeim, tai tässäkin kiinnittää huomiota PK-yrityksiin, jotta ne voivat jatkaa työskentelyä, jotta ne saavat uusia mahdollisuuksia markkinoilla – Tämä on tästä syystä erityisen tärkeää ja meidän pitäisi myöskin analysoida tarkasti tämä rahoitus, se, että missä olemme tehneet parempia käytänteitä, missä olemme voineet taata työpaikat ja myöskin missä olemme onnistuneet siinä, että irtisanotut on saatu takaisin työmarkkinoille mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Tarkoituksena on nyt, että tuetaan nopeasti ja tästä syystä mielestäni tämä rahasto pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti, etenkin Itävallassa ja Steiermarkissa, jossa kokonainen alue ö, on kyseessä. Siellä on autoteollisuutta, siellä on myöskin hyvin paljon pieniä yrityksiä, joilla on tärkeä merkitys infrastruktuuria ajatellen. Mielestäni on hyvä, että nämä 5,7 miljoonaa euroa on nyt annettu käyttöön. Pyytäisin kuitenkin, että kaikissa tapauksissa – joista nyt tässä keskustellaan, että, niistä analys- että ne analysoidaan. Katsotaan, että voidaan varmistaa, että tällaisia ihmisiä otetaan uudestaan töihin, että uusia yrityksiä myöskin perustetaan. Tässä täytyy voida todeta, että on aktiivista yritystoimintaa ja näin ollen voidaan tälle alueelle myöskin antaa taas lisää voimaa sellaista, mitä sillä on ollut myöskin tähän asti. Ja haluan tässä kiittää komission jäsentä. Kiitos. Regner, Rouva Regner, puolitoista minuuttia. E, Itävallan hakemus koskettaa aikaisempia tyyntekijöitä yhdeksästä autoteollisuusyrityksestä Steiermarkista. Kun nyt katsotaan tarkemmin tätä tapausta, voidaan havaita heti, että kyse on klassisesta tapauksesta globalisaation rahastoa ajatellen. Kyse on korjauslääkkeestä. Globalisaation rahasto voi tässä tehdä juuri sen, mitä varten se on perustettu, eli antaa sitä suojaa sellaisille, joihin talouskriisi on vaikuttanut ja äh, auttaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Steiermark ikävä kyllä on hyvinkin riippuvainen äh, kysynnästä autoteollisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että koko alue on äh, kriisissä siitä syystä, että Esimerkiksi henkilöautojen kysyntä on laskenut miinus 49,7 prosenttia. Tällainen luku on saatu. Nämä 5,7 miljoonaa euroa ovat tässä yhteydessä loistava investointi irtisanottujen työntekijöiden uudelleen saattamisesta työmarkkinoille. Tämä investointi tulee vaikuttamaan siihen, että työntekijät pääsevät takaisin työmarkkinoille ja myöskin erilaisia toimenpiteitä on tarkoitus järjestää tämän rahan avulla. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Kavnov, yksi minuutti. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto týdnu se máme vyjádřit k návrhu. Hyvät naiset ja herrat, tällä viikolla oli tarkoitus kommentoida komission ehdotusta mobilisoida varoja EGRstä kolmessa erityistapauksessa Ruotsiin, Itävaltaan ja Hollantiin. Nyt taas meidän täytyy tehdä päätös, jotka eh, kolmesta tapauksesta, jotka eivät liity mitenkään toisiinsa, ovat erillisiä. Sen takia mielestäni komission pitäisi, olemme pyytäneet, että komission näitä ehdotuksia tekisi erillisenä. Nyt tässä on, on epäselvyyksiä, jos ajatellaan vaikka Ruotsin hakemusta, ei ole selvää kuinka paljon rahaa käytetään. Mitä sitten taas tulee Itävallan ehdotukseen, niin onko tämä summa per henkilö, joka on irtisanottu? Tällä hetkellä Itävalta pyytääkö 14 000 per irtisanottu henkilö? ja emme halua tukea tätä mobi- varojen mobilisointia. Ja. Kiitoksia. Herra Rybik, sininen kortti. Olkaa hyvä, edustaja Rybik. Kiitoksia. Haluaisin käyttää tätä sinistä korttia tässä ja sanoa, että tämä tuki ei ole tarkoitettu ainoastaan yhdelle henkilölle, siis tässä Itävallan tapauksessa. Kiitoksia Seuraavaksi herra Overmaier, minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä on nyt Itävaltaan, Itävaltaa koskettava teema ja Stajar Marko on hyvin tärkeää meille, koska siellä on hyvin paljon ihmisiä autoteollisuudessa ja myöskin keskitasoa suurempi osuus näistä tuotteista menee vientiin Kyse on yli 700 irtisanotusta ja olemme erittäin iloisia siitä, että nyt näitä henkilöitä voidaan tukea globalisaatiorahaston kautta. Se on hienoa, mutta tämän, tässä täytyy kuitenkin tehdä selväksi se, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että tuetaan tällaisessa rakennemuutoksessa, vaan kyse on tuesta, jota annetaan yksittäisille työntekijöille jotta he saavat tukea elinkustannuksiinsa ja myöskin jatkokoulutukseen. Ja olen samaa mieltä Kornilsenin kanssa siitä, että tässä näitä ihmisiä täytyy myöskin jatkokouluttaa, koska tarvitsemme paremmin koulutettuja ihmisiä. Täytyy myöskin olla erilaisia tekniikoita ja Steiermark varmastikin tulee tekemään kaikkensa tämän varmistamiseksi. Kiitoksia. Gunnar Högmark, kaksi minuuttia. Olman arvoisa puhemies, tämän tyyppisessä keskustelussa pitää muistaa, että globalisaatio nimenomaan on tehnyt Euroopasta rikkaan, luonut investointeja ja työpaikkoja. Ja jos ajatellaan esimerkiksi äh, teollisuutta, niin vienti on ollut tärkeää, jotta olisi saatu myös halpoja hintoja ja uudistuksia. Ja koko ajan tapahtuu suuria muutoksia. Ja tämä johtaa siihen, että uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja, uusia mahdollisuuksia tulee. Nämä muutokset vaikuttavat koko yhteiskuntaamme. Ja olosuhteita pitäisi helpottaa niille henkilöille, joiden tilanteet muuttuvat. Ja tämä on kaikkien jäsenvaltioiden tehtävä, että tällaisia mahdollisuuksia tarjotaan ja olosuhteet turvataan ja Euroopan unionin pitää myös tällaisia mahdollisuuksia tarjota, sillä muutokset ovat niin suuria. Antaa väärän kuvan, jos sanotaan, että globalisaation rahasto voisi yksin tällaisen ratkaista. Nyt jos ajatellaan vaikka autoteollisuutta, niin meillä on Euroopassa aivan erityislaatuinen tilanne. Euroopan tasolla on erilaisia tukia, samoin kansallisella tasolla. Eli jos ajatellaan julkisia tukia yksittäisille tekijöille, tämä saattaa vääristää tilannetta. Ja tällainen vääristymä saattaa vaikeuttaa tilannetta, jos eri alueilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia saada tukia. Tämän takia me äänestämme tämän ehdotuksen puolesta. haluamme tukea sitä, että tuet eivät, eivät vääristä kilpailua ja täytyy ottaa huomioon se, mikä tilanne on myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. Seuraavaksi Moran Chartier, yksi minuutti. Merci. Kiitos. Haluaisin korostaa sitä, että globalisaatiorahasto, perustettu globalisaatiorahasto on tarkoitettu työntekijöiden työllistämistä varten. Ja tämä on mielestäni se kohta, jota on nyt syvällisesti toteutettava. Se on vastauksemme maailmanlaajuistumiseen. Se on keino, instrumentti, jonka puitteissa on pystyttävä saamaan ihmiset työllistetyiksi ja, ja muutenkin mukaan sosiaaliseen elämään. Autoteollisuus on joutunut suuriin vaikeuksiin ja siksi pyydänkin, että auto eh, teollisuus eh, suhteuttaa tarjontansa eh, kuluttajien vaatimuksiin ja myöskin uusiin ympäristövaatimuksiin, jotta ala voisi ylipäätään jatkossa pysyä hengissä. Kiitokset herra Pöykälle hänen edustuksestaan. Kiitokset myöskin komissiolle ja niin kuin Paul Rybikke, totesi, meidän on poliitikkoina myöskin toimittava tämän mukaisesti. Kiitoksia edustaja Tikau. Ja nyt olemme siis menettelyssä nämä puhujalista. Kiitoksia puhemies. În ultimul an am aprobat mai multe astfel de alocări a unor sume din Fondul European de Ajustare. Kiitos puhemies. Viime vuosina olemme eh, käyttäneet globalisaatiorahastoa aika usean otteeseen. Tarkoituksena on eh, edistää työntekijöiden tilannetta, sellaisten työntekijöiden, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin maailmanlaajuisen markkinatilanteen ja, ja työllisyystilanteen takia. Esimerkiksi 2500 kaivostyöläistä on irtisanottu myöskin rautatiealalla, merenkulussa, laivarakennusalalla on tapahtunut valtavia massairtisanomisia. Näyttäisi siltä, että tämä on suorastaan muoti-ilmiö ja siitä syytetään talouskriisiä. Valtuilla on helppo, helppo pääsy globalisaatiorahaston piiriin. Nyt Kesäkuussa kolme täällä mainittua maata on esittänyt pyyntönsä, koska vastaukset tulevat. Auch für eine Minute. Kiitoksia. Seuraava puheen Sean Kelly, myöskin yksi minuutti. Olkaa hyvä. And having sat here a few weeks... Niin, olin täällä pari viikkoa sittenkin, kun globalisaatiorahoituksesta omalle alueelleni Limerikissä äänestettiin koska tehtävä oli siirtynyt, tai tuotanto oli siirtynyt Puolaan. Ja samantyyppistä tukea on haettu aikaisemminkin. Ja sen takia haluan tukea myös tänään tukitoimia. Ja haluan ottaa esille muutaman asian. Jos ajatellaan tätä aikaa, niin, niin tämän ei, tätä ei pidä sitoa vain tiettyyn kahteen vuoteen, vaan olla yleisesti. Sitten toisaalta jos ajatellaan hallituksen toimia, ne pitää ottaa huomioon. Enemmän pitää antaa tukea yrittäjille, sillä hyvin monet yritykset ovat sellaisten perustamia, jotka ovat olleet työttömiä. Sen takia heille on hyvä antaa mahdollisimman paljon tukea. Kiitoksia. Nyt ei ole enää muita ihmisiä tässä menettelyssä. Mä puhelista, joten komissio Ai, anteeksi, te saatte puheenvuoron. Man, äh, davon ausgeht. Jos nyt lähdetään siitä, että ö, monet työpaikat ovat kadonneet globalisaation seurausten myötä, niin täytyy pitää huoli siitä, että nuoremmat työntekijät, jotka eivät vielä eh, ole ilmoittautuneet työttömiksi, koska he tulevat suoraan jostakin koulutuksesta tai koulusta, niin he myöskin saavat tätä tukea. Minä uskon, että meidän täytyy todellakin varmistaa se, ja tämä koskettaa ensisijaisesti Itävaltaa, että tällaiset työntekijät, jotka, eh, joiden on ensin päästävä ylipäätään työmarkkinoille, heitä pitäisi tukea ja heille pitäisi antaa mahdollisuus myöskin Euroopan unionin tukitoimien kautta päästä mukaan eurooppalaisille työmarkkinoille. Kiitos. Kiitoksia herra Mölzer. Ei enää muita puheenvuoropyyntöjä. Nyt sitten komission jäsen saa puheenvuoron. Komission jäsen Spidla, olkaa hyvä. Dámy a pánové, myslím si, že i z debaty jasně vyp... Hyvät naiset ja herrat, minun mielestäni tämä keskustelu on osoittanut, että jeho užití. Tämä asia on tärkeä ja voimme todeta, että Monia hakemuksia on esitetty ja rahastoa on käytetty saajien hyväksi. Ja minä komissaarina olen aina pyrkinyt siihen, että saataisiin selville, minkälaisia tuloksia meillä on ihan paikan päällä, jotta voidaan katsoa, mitä on tapahtunut. Ja olen ollut aina tyytyväinen huomatessani, kuinka hyvin tätä rahaston toimintaa on arvioitu. Keskustelu on osoittanut, että on monia vakavia kysymyksiä, jotka meidän on kohdattava ja otettava ne vastaan realistisesti. Esimerkiksi se, että tämä äh, rahasto, rahastoa on käytetty suuriin yrityksiin, mutta kuitenkin kokemus osoittaa, että alun perin olimme tarkoittaneet, että varoja voitaisiin käyttää kaikissa jäsenmaissa ja kaiken kokoisille yrityksille. Ja tämä ajatus on voimassa, jotta voitaisiin varoja käyttää myös pienten ja, keskiyritys, pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöihin, jotka toimivat sellaisilla alueilla, joita kriisi koskettaa, niin että mitään syrjimistä ei tapahtuisi. Ja sallikaa minun vielä korostaa tämän rahaston pääasioita. Sen tarkoituksena on auttaa ihmisiä, ei yrityksiä. Emme voi siis tulkita tämän rahaston olevan sellainen väline, joka auttaisi yrityksiä, jotka eivät ole elinkelpoisia. Ei suinkaan, päinvastoin. Tämän rahaston, tarkoituks, tämä rahasto on luotu auttamaan ihmisiä, jotka on irtisanottu, jotta nämä ihmiset pystyisivät löytämään uuden työpaikan helposti ja nopeasti. Eli tämä on rahasto, joka auttaa ähm, rakenteellista muutosta. Ja yksi puheenvuoro muistaakseni Rova Harkin toi esille huolenaiheensa siitä, että tässä on, olisi sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Niin, kyllä tilastollisessa valossa näin on. Mutta Tämä todistaa myös sitä, että tämä kriisi on koskettanut sellaisia sektoreita, joissa on paljon miespuolista työvoimaa, nimenomaan rakennusala ja autoteollisuus, joissa on paljon miespuolista työvoimaa töissä. Ja tästä on sitten ollut tuloksena se, että tukea on myönnetty paljon miespuolisille työntekijöille – ja presidentti Obamakin on sanonut, että tämän vuoden lopussa äh, ne, jotka tekevät töitä, niin itse asiassa pääosa työvoimasta USAssa tulee äh, olemaan naispuolista. Eli tämä tarkoittaa sitä, että miesvaltaiset alat ovat joutuneet kovasti kriisin kouriin. Tämä oli vastaukseni siis tähän kysymykseen. Ja sitten kuulimme myös paljon ajatuksia siitä, kuinka voisimme parantaa tätä rahastoa. Euroopan komissio ei pidä tätä rahastoa sellaisena asiana, joka olisi koskematon, äh, jumalallinen, johon ei saa edes koskettaa. Ei, näin ei suinkaan ole vaan kyllä sitä voidaan muuttaa. Mitään periaatteellisia esteitä sille ei ole. Ja sitten toinen kysymys vielä. joka koskee äh, rahoitusta ja sitä, että tätä rahastoa pitäisi käsitellä erillisenä budjettikohtana – Kyllä tässä tullaan poliittisesti keskustelemaan, mutta nykyisen rahoituskehysten puitteissa emme ole pystyneet tätä ottamaan käyttöön. Ja me olemme sitten pystyneet ottamaan käyttöön varoja muilla tavoin tehokkaasti. Kyllä, on totta, tämän olen jo sanonutkin, mutta on totta, että kriisipaine johtaa siihen, että tällaisia tapauksia tulee enemmän ja enemmän. Ja Euroopan komissio ottaa huomioon kaikki ne argumentit, jotka tuodaan esille, joissa sanotaan, että tapauskohtaisesti pitää aina edetä. Ja näin tulemme etenemään tulevaisuudessakin. Haluan kiittää niitä parlamentin tai niitä budjettivaliokunnan jäseniä, ja niitä jäseniä, jotka ovat olleet kiinnostuneita tästä asiasta. Heitä kaikkia haluaisin kiittää, sillä tämä keskustelu on osoittanut, että he ovat ottaneet esille monia eri näkökulmia, jotka liittyvät tähän kyseiseen rahastoon. Ja nämä kaikki eri mahdolliset tapaukset ovat sellaisia, jotka voidaan ottaa huomioon ja jota voidaan käsitellä, kun varoja otetaan käyttöön EGRstä. Ja tämä on osoittanut ja osoittaa, että komission ehdotus on hyvä ja toivon, että tämän puolesta äänestetään. Kiitoksia komission ja sen keskustelun päätteeksi herra Böge, eli esittelijä saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies minun ei tarvitse nyt oikeastaan lisätä mitään tähän, mitä komission jäsen totesi. Tuen sitä kaikkea, varsinkin kun hän lopuksi vielä otti puheeksi globalisaation rahaston tulevat kehityskulut verrattuna esimerkiksi muihin eh, rahastoihin. Eh, mehän tulemme tästä vielä keskustelemaan intensiivisesti. On totta, että globalisaation rahasto ei voi mitenkään eh, pehmittää rakennemuutoksia tai vaikuttaa globalisaation muutenkaan, eikä se ole se tehtävä, mutta se voi kyllä auttaa yksittäisiä ihmisiä, jotka ammatillisesti ovat hyvin hankalassa tilanteessa sen jälkeen, kun heidät on irtisanottu, ja näin heille voidaan antaa mahdollisuus saada tai löytää työtä, antaa perspektiiviä ja vaikka nyt puhutaankin subsidiariteetista, joka tietysti myöskin on tässä yhteydessä tärkeä, niin tämä on asia, jota meidän pitäisi tukea tällaisena lisärahastona liittyen kaikkiin muihin toimiin, joita meillä on sosiaalirahaston puitteissa. Ja haluan myöskin sanoa, että totta kai on olemassa budjetissa sellaisia toimia, jossa järkevyys voidaan asettaa kyseenalaiseksi enemmän kuin tällaisen rahaston kohdalla, joka nyt suoraan auttaa ihmisiä, jotka ovat hyvin hankalassa tilanteessa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestys on sitten keskiviikkona. Edustaja Beres. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Haluan todeta, että tässä eh, edellä käydyssä keskustelussa puhuitte tästä